että ulkosuhdeyksikön siihen, että asiat otetaan esille seuraavassa neuvottelussa Intian kanssa. Kiitoksia arvoisa komission jäsen de Gucht. Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Olemme saaneet kuusi päätöslauselmaa ehdotusta EPPn, ALDEn, GUEn, SD ja kansanpuolueen Äänestys toimitetaan käytyjen keskusteluiden jälkeen. Nyt siirrymme keskusteluun ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat tekstin laatijat. Ensimmäisenä kollega Slyter, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt olemme nähneet, miten Bahrainin hallitus, miten se on kohdellut kyynelkaasulla rauhanomaisia mielenosoittajia. Ihmisoikeusvaatimukset esittäjät ovat joutuneet vankilaan ja saaneet vastustuskieltoja. Yhden, yksi sana minulla on Bahrainin valonpitäjille. Lopettakaa tämä. Se on myös hyvä, että me päätöslauselmassamme ehdotamme vientikieltoa valvontavälineille, kyynelkaasulle ja muille sortavälineille, joita siellä on käytetty. Ja olen sitä mieltä, että protestit ovat osoittaneet erinomaista kärsivällisyyttä, mutta nyt on tärkeää, että YK ja EU sitten auttavat Bahrainin kansaa ennen kuin tästä syntyy sisällissota. Ja olemme, meillä on myös erityisvastuu eurooppalaisista kansalaisista, jotka ovat tänään vankilassa, erityisesti ruotsalainen, ruotsalaista, jonka nimi on Muhammed Al-Mukhtar. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Slyter. Seuraavan edustaja Tanok, yksi minuutti. Puhemies, haluan tehdä selväksi, että paljon siitä, mitä on tapahtunut Bahreinin kuningaskunnassa sen jälkeen, kun protestit alkoivat kaksi vuotta sitten hallitusta vastaan, on ollut täysin hyväksyä poliisi on toiminut täysin suhteettomalla tavalla ja mielenosoittajat ovat jopa menettäneet henkensä. On selvää, että ne, jotka ovat vastuussa tällaisista hirveistä rikoksista, täytyy viedä oikeuden eteen tuomittavaksi. Minun ryhmäni ECR on muiden ryhmien kanssa kovasti huolestunut siitä, että on otettu pois kansalaisuus joltakin mielenosoittajilta ja samoin tuomioistuinten puolueettomuus tulee mieleen ja missä määrin voidaan ilmaista eh, mielipidettä laajemmin maassa. Kuitenkin pitää pitää mielessä valtavat haasteet, jotka liittyvät Bahrainin perustuslailliseen kuningaskuntaan ja minkälaisia riskejä Iran esimerkiksi edustaa. Se, että jatkuvasti Iran on pystynyt kaatamaan eh, hallituksen, tämä olisi tuhoisaa. Siksi me olemme tyytyväisiä, että tässä kannustetaan vapaaseen ilmaisuun, pyydetään, pyydetään, että lopetetaan väkivaltaisuudet ja väärinkäytökset. Olen varma siitä, että koko parlamentti jakaa sen, että halutaan vakaa Bahrainin hallitus ja se, että se sitoutuu ihmisoikeuksien kaikkien kohdalla ja pyritään suurempaan demokratiaan maassa. Kiitoksia edustaja Tanok. Seuraavana edustaja Versia yksi minuutti. Kiitoksia puhemies Bahrain kuuluu todellakin niihin arabimaihin, joissa Tunisian vallankumous synnytti suuria kansanliikkeitä. Ne on tukahdettu väkivaltaisesti vieläkin pahempaa. Väkivaltaista tapahtuu armeijan avulla Saudien avalla ja sen paha rooli tunnetaan muualtakin jo kahden vuoden ajan. Tukahduttaminen ei ole loppunut ja ihmisoikeusrikkomukset vain lisääntyvät nyt meillä pyritään uskottelemaan, että tässä on vain tällainen pieni etninen konflikti eri muslimiryhmien välillä. Tämä pitää uno, tässä unohdetaan se, että tämän takaa löytyy ihan niin kuin tunnisessakin taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia, jotka ihmisillä on. Kuitenkin jotkut jäsenvaltiot eivät ole lopettaneet taloussuhteitaan Bahrainin kanssa mukaan lukien. Sinne viedään asteita, joita voidaan sitten käyttää mielenosoittajia vastaan. Esimerkiksi äh, kyynäkaasua voidaan käyttää ihmisiä vastaan. Koska lopultakin EU alkaa ja sen jäsenvaltiot alkaa noudattaa ihmisoikeuslausakkeita, koska se kieltää tämän tyyppisen viennin, olisi kuitenkin, se olisi hyvä merkki komission jäsen, jotta EU on vastaisi sitä tasoa, jota rauhan palkinto, Nobelin rauhanpalkinto edellyttää. Kiitokset edustaja Versia. Seuraavana edustaja Andri Kiene. Kiitoksia parlamentin valtuuskunnan jäsenenä kävin Bahrainissa kuukausi sitten. Euroopan parlamentti pitää ICC ja jäsenvaltioita strategisina kumppaneinamme. Ja tärkeää on, että käymme poliittista vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä tähän nojautuen. Ja me emme missään nimessä voi vähäksellä, vähätellä näitä erityisesti Bahrainissa esiintyneitä ihmisoikeusrikkomuksia. 7. päivä tammikuuta Bahrainin kasaatio tuomioistuin on pidättänyt 13 aktivistia jotka, joita syytetään monarkian syö, äh, kaatamisen yrityksestä. Muun muassa Ibrahim Sharif, kaksi kolmesta äh, toisin ajattelijaa on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen ja vain ainoastaan armahdus voisi pelastaa heidät. Ja minä toivoisin, että kaikki mielipidevangit vapautetaan ja yritettäisiin päästä todelliseen kansalliseen vuoropuheluun. Tämä on vetomukseni maan hallintoa kohtaan. Kiitoksia edustaja Andre Kiene. Seuraavana edustaja on Juland kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Osana arabikevättä Bahrainin protestit. Niissä pyrittiin alun perin siihen, että saataisiin enemmän poliittista vapautta ja oikeuksia siiväestölle tasavertaisuutta. No, mutta tämä tavoite täytyy vielä täyttää. Valitettavasti vallassa oleva voima ei ole sallinut täyttä, täysin vapaata keskustelua, keskustelua tapahtuvan. Ja sen sijaan, että se viestisi eh, mielenosoittajien kanssa on käytetty väkivaltaa. On ollut tapauksia, jolloin hallitus on valitettavasti loukannut eh, erityisesti oikeuksia, erityisesti oikeutta rauhanomaiseen protestointiin ja sananvapautta. Samaan aikaan myönnän, että meidän pitäisi myös tunnustaa joitakin positiivisia muutoksia ja reformeja, kuten se, että on nimitetty pidätyskeskusten oikeusasiamies. Tässä ei pyritä sotkeutumaan Bahrainin sisäpolitiikkaan, sinne keskitytään siihen, että täytyy puolustaa demokraattisia periaatteita ja varmistaa kansalaisten perusoikeudet. Ilman sitä, että meillä olisi vuoropuhelua shia, väestön kanssa, joka on enemmistö Bahrainissa, niin Bahrainin hallitus etenee demokratiasta poispäin. Parlamentti kehottaa ja vaatii viranomaisia jatkamaan reformeja ja poistamaan rajoitukset kaikille mielenosoituksille ja vapauttamaan rahanomaiset mielenosoittajat vankiloista ja sallia se, että kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt pääsevät maahan. Kiitoksia edustaja Ojulan. Seuraavana edustaja Repo, yksi minuutti

decembra nogalē Arvoisat kollegat, hyvä puhemies, joulukuun lopussa johdin Bahrainissa vierailutta valtuuskuntaa. Me näimme sekä, tapasimme sekä opposition että maan johdon edustajia. Ja ihan lähitulevaisuudessa ihmisoikeuksien alivaliokunnassa asiaa käsitellään. Tästä syystä olen yllättynyt, että tämä asia tuli kiireellisten asioiden listalle. Toki on olemassa ihan oikeutettuja vaatimuksia, muun muassa se, että nämä perusteettomat tuomioistuinpäätökset pitäisi kumota ja taata vapaus ja turvallisuus. Mutta perustuslaki on muutettu ja on kuultu myöskin riippumattoman tutkintalautakunnan edustajien kantoja Myös väkivaltaiset poliisivirkailijat ovat joutuneet edesvastuuseen tekemisistään. ministeri antoi meille mahdollisuuden vierailla vankilatiloissa ja tavata poliittisia vankeja. Minä toivon, että tämä suhteellisen yksipuolinen päätöslauselma näkisi myöskin tämän toisen puolen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja yksi minuutti. Huolimatta positiivisista tapahtumista vuosituhannen vaihteessa, muun muassa että naiset saivat äänestysoikeuden, niin tilanne alkoi viime vuosina pahentua. On raportteja kirjoituksista, valtiovarainministerin toimesta, myöskin, että käytetty liikaa väkivaltaa ihmisoikeusaktivistia ja mielenosoittajia vastaan. Journalistit ihmisoikeusjärjestöjen edustajat eivät myöskään pääse maahan. Nykytilanne ei ole myöskään Bahrainin hallituksen intressissä. Ihmisoikeusyleissopimuksen ratifiointi olisi tärkeä askel saada takaisin luottamusta kansainväliseen yhteisöön sekä myöskin kansainvälinen on olennaisesti, jotta voidaan taata sen asianmukainen toimivuonna kansalaisten. Bahrainissa täytyy saada oikeus ilmaista poliittisia mielipiteitä vapaasti, oli kyse sitten rauhanomaisista mielenosoitteista tai verkostoutuvasta yhteiskunnasta. Toivon, että seuraavat vaalit 2014 tapahtuvat demokraattisemmassa ilmapiirissä ja niin, että naisten poliittinen osallistuminen jatkaa vakata nousuaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kurma. Niin tulkit tekevät parhaansa, mutta kun tulkit päättävät tulkkaamisen, niin puheenvuoro keskeytyy joka tapauksessa, joten jos luette tekstejä suoraan paperista, niin ihan rauhallisesti ja hengittäkää välillä. Seuraavana kollega Grobacik, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ihmisoikeusloukkaaminen on rikos, jota ei voida suvaita, ei missään valtiossa maailmassa se, että tällaista toimintaa jotkut hallitukset sallivat, on, sitä ei voida hyväksyä ollenkaan. Bahrain on yksi maista, jossa on pahamaineisia ihmisoikeusloukkauksia. Erityisesti kristittyjä sorretaan. Vainoaminen ja raiskaukset ovat, eivät ole mitään yksittäisiä tapauksia, vaan käytäntöjä. Euroopan parlamentti on moneen otteeseen tällaiset toimet tuominnut mutta ei riitä, että tämä sali ilmaisee mielipiteensä. Tärkeämmäksi näyttää tulevan se, että ryhdytään toimiin, jotka estävät tällaisia käytäntöjä. EUlla on olemassa välineitä, joita se voi käyttää kristittyjen suojelemiseksi. Tällaisten toimien puute on heikkouden osoitus ja osoittaa, että EU suvaitsee näitä väärinkäytöksiä, joita kohdistuu kristittyihin. Paljon kiitoksia edustaja Grobacik. Seuraavana edustaja Murphy, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. For almost two years now. Kiitoksia puhemies. Nyt jo lähes kaksi vuotta bahranilaiset ovat kärsineet valtavasta sorrosta ja minkälaisia demokraattisia ihmisoikeusparannuksia on saatu aikaan. On arvioitu, että yli sata laitonta tappa, tappoa on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana ja 1800 ihmistä on viety vankilaan myös alaikäisiä, jotka, jotka ovat osata mieltä. AY-liike on aivan erityisesti kohteen alla. Valtavasti kidnappukset, väkivaltaa, seksuaalista kidutusta on tapahtunut. On todellakin ällöttävän tekopyhää, että kun suuret valtiot puhuvat siitä, että tarvitaan demokratiaa tälle alueelle toisaalta, niin USA ja Iso-Britannia toisaalta jatkossakin välittävät aseita alueelle hallitukselle. Erityisesti annetaan kyynelkaasua, tästä käytetään hyödynnetään kaikkia ihmisiä vastaan. USA pitäisi vetäytyä kokonaan maasta. Samoin yhteistyösopimus Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa pitäisi keskeyttää. Pitäisi auttaa näitä ihmisiä, jotta he pystyisivät muuttamaan yhteiskuntaa omassa maassaan. Kiitos. Sitten muihin puhujiin. Ensimmäisenä edustaja Lisek. Kiitos puhemies. Meidän täytyy EUna olla, meidän täytyy olla hyvin selkeä ja Bahrainin äh, hallitusta kohtaan ja sen lähettää hyvin selkeä viesti. Nämä perustuslain muutokset, jotka parantavat ihmisoikeuksia tai naisten oikeuksia, niitä tuemme. Sen sijaan äh, tukeamme ei saa minkäänlaiset ihmisoikeusloukkaukset, ei opposition sortaminen eikä se, että käytetään hyväksi näin käy arabivaltioissa, että verukkeena demokraattisten instituutioiden tai opposition tai ihmisoikeustoimijoiden sortamiseen käytetään verukkeena radikalismin tai terrorismin torjuntaa. Tällaiset käytännöt täytyy meidän puoleltamme EU-na selkeästi tuomita. Meidän tietysti täytyy olla varovaisia, että kun lähdemme toimenpiteisiin, niin ne eivät koskettaisi koko väestöä. Mutta EUlla on tiettyjä mekanismeja, tiettyjä välineitä, joita voidaan käyttää ilman, että näin kävisi. Paljon kiitoksia edustaja Lisek. Pyydättekö nyt puheaikaa kätsiään menettelyyn vai onko kyse sinisestä kortista? Kollega Lisek, hyväksyttekö kysymyksen? Olkaa hyvä. Kollega Stasni, olkaa hyvä. Sonic Bogusław. on nimeni. Bogusław. E, Haluaisin kysyä, että Tietääkö herra Lisek, kollega, että tilanne näissä arabimaissa on paljon monimutkaisempi kuin miltä näyttää? Olin Bahrainissa ja Bahrain on ainoa maa siinä osassa maailmaa, joka sallii sen, että kristityt rakentavat kirkkoja jossa pidetään messuja joka päivittäin ja kristillisiä kirkkoja on siellä täynnä uskovaisista ja sitä kannattaa myös painottaa. Herr Lisek. Edustaja Lisek. Kiitos tästä huomiosta. Tietysti ymmärrän nämä faktat ja sen vuoksi mielestäni puheenvuorossani kerroin aika selvästi, että pitäisi tehdä ero sen välillä, mitä hyvää siellä on tapahtunut ja sitten ne, siis, ja sitten kuitenkin tuomita ne toimet, jotka ovat vastoin maan kansainvälisiä sitoumuksia ihmisoikeuksien alueella. Paljon kiitoksia edustaja Lisek. Seuraavana edustaja Sarvamaa. Herr Kollege. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Vaikkakaan meillä ei ehkä ole kaikkia yksityiskohtaisia tietoja, kuinka vakavista ihmisoikeusrikkomusta on kyse siellä, niin on selvää, että meidän täytyy ilmaista suuri huolestuneisuutemme kehityksestä maassa. Kansainvälisen huomion pitäisi nyt liittyä siihen, että korostetaan myönteisiä elementtejä. On myönteistä, että kuningas hänen hallituksessa tukivat Bahrainin riippumatonta tutkimuskomista sen työtä. Nyt meidän pitää nähdä, että tämä tuki saa jatkoa ja syntyy todellisia muutoksia ihmisten elämässä. Kaikkein tärkeintä minulle tässä on väkivalta lapsia kohtaan Tämä on todella vastenmielistä ja viranomaisten vaarensa pitää varmistaa, varmistaa tämä loppuu. Y- yksi yhteinen asia on kaikke, kaikessa äh, valtiosorossa riippumatta siitä, siitä, missä se tapahtuu ja kuinka mahtavasta hallituksesta on sen takana loppujen lopuksi aina se tulee epäonnistumaan. Ei ole mitään keinoa, jolla ihmiset pidetään tietämättöminen siitä, mitä omassa maassa tapahtuu. Tukahduttaminen, sorto, myös ihmisoikeusrikkomusten muodossa tulee loppumaan ennemmin tai myöhemmin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Sarvomaan, nyt pääsemme Ketsi AI-menettelyyn. Valitettavasti puheenvuoropyyntöjä on tälläkin kertaa liikaa ja tästäpä syystä ymmärrätte, jos valitsen sellaisia edustajia, jotka eivät ole saaneet vielä puheaikaa. Ensimmäisenä edustaja Shilevska. Tämän sanan lausuminen aiheuttaa edelleenkin vaikeuksia. Anteeksi. Ihan hieno lausuminen, kiitos. Euroopan parlamentin velvollisuutena on kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin perusvapauksien ja oikeuksien loukkaamiseen. Tänään jälleen kerran tässä salissa käsittelemme ongelmia, jotka liittyvät Bahrainin ihmisoikeusloukkauksiin. Bahrainin viranomaiset käyttävät edelleen vainoa ja väkivaltaa kansalaisiaan kohtaan, jotka vaativat sitä, että tuodaan sadan aikaan demokraattisia reformeja. Korkeimman oikeuden tuomio on tästä osoituksena äskettäin, jossa pidettiin yllä tuomiot, eli elinikäiset rangaistukset vuoden 2019 demokratian mielenosoituksesta. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että velvollisuutemme on tuomita kaikki väkivallan muodot. Vetoankin komission, jotta se pitäisi yllä toimet, joilla pyritään saamaan vapautetuksi nämä tuo, äskettäin tuomitut vangit. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Makovei. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi Kiitoksia, puhemies. Minäkin tulen puhumaan alaikäisiin kohdistusta väkivallasta viimeisen, viimeisenä kuukausina noin 80 alaikäistä, 15-17 vuoden ikäisiä on pidätetty ja, van, ja heitä pidetään vankiloissa, jotka ovat aikuisille. E, esimerkiksi eräs 6-vuotias 16-vuotias poika vietiin kotoaan joulukuun alussa ja hän ei pystynyt olemaan edes yhteydessä perheeseensä eikä asianajajansa muutaman päivän kuluttua. Hänet lähetettiin toiseen pidätyskeskukseen ja hänet vapautettiin 20. joulukuuta. Häntä ei koskaan syytetty mistään, eikä kukaan edes tiedä, miksi hänet pidätettiin. Tämä on vain yksi esimerkki, ja haluaisin kysyä Bahrainin viranomaisilta, tai pyytäisin heitä lopettamaan välittömästi tällaiset pidätykset ja rikkomukset alaikäisiä kohtaan. Monet tästä johtuvat siitä, että alaikäiset ovat johtu, osallistuneet protesteihin aikuisten rinnalla. Mielenosoitusoikeutta pitäisi kunnioittaa myös Bahrainissa oikeuslaitos Bahrainissa, sen pitäisi olla puolueeton ja pitäisi rangaista syyllisiä. Kiitokset. Seuraavana edustaja Giringa de Ödenberg. Kiitos puhemies. Arabi kevään seurauksena myös Bahrainin kansalaiset lähtivät kaduille vaatimaan reformeja ja demokraattisten periaatteiden noudattamista. Helmikuussa on tullut kaksi vuotta siitä, kun ensimmäiset joukkomielenosoitukset alkoivat. Ei ollut kuitenkaan tuloksia. Pahrain viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon kansalaisten vaatimuksia, vaan ovat tukahduttaneet brutaalisti mielenosoitukset. Pidätykset, mielivaltaiset ovat jokapäiväisiä toimia. Bahrainin hallitus on kuitenkin virallisesti sitoutunut demokraattisiin reformeihin ja yhteistyöhön kansainvälisten nimeyköisjärjestöjen kanssa nimitettiin muun muassa äh, riippumaton komissio tapahtumien tutkimiseen. Odotamme, että Bahrainin viranomaiset äh, pitäytyvät sitoumuksissaan. Vain rakentava dialogi yhteiskunnan kanssa ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen voi tuoda pitkäaikaisen ratkaisun, kestävän ratkaisun, joka va- saisi vakauden takaisin maahan. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Basescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Situația drepturilor omului din Bahrein... Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeustilanne Bahreinissa edelleenkin on huolestuttava. Korkeimman oikeuden päätös pitää kiinni tuomioista, joita on annettu 13 ihmisoikeuspuolustajalle vahvistaa sen, että Bahrainin oikeusjärjestelmä ei pysty suojelemaan perusihmisoikeuksia, kun yhtä suurta, suurta huolta siitä seikasta, että lasten oikeuksia usein rikotaan lähes säännönmukaisesti, lapsiakin pidätetään samoin kuin aikuisia ja on useitakin raportteja kuultu kidutustapauksista, jotka ovat kohdistuneet alaikäisiin. Oikeuslaitos pitää todellakin uudistaa, samoin lainvalvontajärjestelmä. Se on tarpeen, koska vain tällä tavalla voidaan noudattaa perusihmisoikeuksia käytännössä Bahrainissa. Myös naisten tilanne tarvitsee parannusta maassa. Kiitoksia edustaja Pasesku. Tähän päättyy keskustelu tästä, mutta sitä ennen vielä komission jäsen Digyht. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, alkuun tunnustan parlamentin roolia varmistettaessa, että Bahrainin asia käsitellään EU:ssa. Tämä asia on erittäin tärkeä myöskin komission varapuheenjohtajalle. Bahrainin kansan hyvinvointi ja väkivallan kitkeminen on kaiken keskiössä. Viimeisimmät yhteydenotot Bahrainin hallintoon myöskin kuninkaaseen ovat osoituksena tästä sitoumuksestamme. Vaikkakin helmikuussa 2011 tilanne on parantunut, niin silti tämä asia on edelleenkin esillä ja meidän täytyy kuitenkin vielä löytää vakaampi pohja jatkotyölle. Varapuheenjohtaja on erittäin tyytymätön siihen, että 13 poliittisen aktivistin tilanne on muuttunut näin huonoksi. Meidän täytyy varmistaa, että poliittiset aktivistit ja ihmisoikeustaistelijat saisivat ansaitsemansa kohtelun. Oli tietenkin hienoa, että vuoropuheluun on ryhdytty ja myöskin opposition reaktio tähän. Me toivoisimme, että kaikki käyttäisivät mahdollisuuksia hyväksi todellisten uudistusten aikaansaamiseksi Bahrainissa. Tässä yhteydessä vetoan uudemman kerran Bahrainin hallintoon panemaan täytäntöön neissä päätökset ja suositukset, jotka on hyväksytty muun muassa myöskin tämän määräaikaistarkastelun yhteydessä lokakuussa. Tämä on erittäin tärkeää, jos halutaan varmistaa vastavuoroinen ymmärrys ja halukkuus vastavuoroisen keskusteluun olemassa olevien ongelmien poistamiseksi. Tässä hengessä haluaisinkin vedota hallintoon juuri tilanteen korjaamiseksi. Bahrainia ollaan valmiita tukemaan muun muassa asiantuntemusta tarjoamalla. Olen erittäin tyytyväinen Euroopan parlamentin alivaliokunnan suosituksiin silloin, kun se kävi Bahrainissa joulukuussa 2012 ja olen erittäin tyytyväinen siihen, minkälaisia suosituksia ihmisoikeusaliovalikunta on tämän vierailun jälkeen laatinut. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Tähän aiheeseen liittyen on jätetty kuusi päätöslauselmaa luonnosta. ECR, GUE, Vihreät, EPP, ALDE ja SD ovat nämä jättäneet.